Good morning, dear colleagues. kollegat? Aloitamme toisen osan kokoustamme ja tänään äänestyksiä alkuun. Kokous on päätösvaltainen ja ja muutama kommentti ennen äänestystä ja haluan vain muistuttaa koordinaattoreita ja ryhmiä siitä, että odotamme samat, samoja määriä äänestäjiä ryhmästä EPP 13, ST-ryhmästä 12 ja ECR 3, ALDE 4, GUE 3, vihreitä 2 ja EFDDstä 3 äänestäjää. Joten tämä selvennyksestä äänestyksen aikana aloitamme äänestyksen erittäin tärkeästä mietinnöstä ajatellen valiokuntaamme. Kuten tiedätte, joka kolmas vuosi komissio julkaisee kohesiopolitiikkaa kertomuksen Kuudes kertomus vuodelta 2014 tarkastelee aikaisempaa sukupolvea kohesiopolitiikkaa 2007-2013 kaudella ja sitten uusi sukupolvi alkaa 2014-2020 kohesiopolitiikassa. Tässä siirretään laajoista infrastruktuurihankkeista alueelle, kuten energia, tehokkuus, työllisyys ja PK-yritykset. Se on nyt uusi kohdealue. Regi laatii valiokunta-aloitteisen mietinnön niin, että parlamentti voi ottaa poliittisesti kantaa kohesiopolitiikkaan, kun yksi kohesiopoliittinen sukupolvi vaihtuu. Herra Deutsch, esittelijämme on jo esitellyt mietintöluonnoksensa 12. maaliskuuta. 170 tarkistusta tehtiin. Viisi valiokuntaa on laatinut lausuntoja, joissa on mukana vielä 127 uutta muutosehdotusta. Vielä lopuksi esittelijä ehdottaa joukkoa kompromissitarkistuksia sitten. Vielä yksi pieni kommentti tiedoksenne. Loppujen lopuksi Ekon valiokunta ei laatinut lausuntoa mietinnöstä ennen kuin aletaan äänestää. Haluaisin antaa esittelijälle puheenvuoron. Hän voi esittää jotakin loppukommentteja vielä. Ja sanoin jo, että annan siis puheenvuoron vain esittelijälle. Mitään keskustelua tästä nyt ei enää aloiteta. Esittelee sitä suoraan äänestämään. Herra Deutsch. Köszönöm a szót, kedves eh, elnök úr, tisztelt kollegak. Eh, Kiitoksia hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. En halua nyt mitenkään käyttää väärin hyväkseni tätä tilannetta ja puhua liian pitkään. Mutta sitten on ainoa, joka käyttää myös puheenvuoron, enkä nyt aio puhua siis todellakaan liian pitkään, joten tämän valiokunnan ja muiden valiokunnan kollegoille haluaisin sanoa kiitokseni tehdystä työstä ja yhteistyöstä. Yhdessä olemme saaneet aikaiseksi erittäin laadukkaan työn. Erityisesti haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, koska yhteistyö heidän kanssaan on tavan erinomaista. Olemme kyenneet löytämään kompromissiratkaisuja joista olemme sopineet, jotka vahvistavat tätä tekstiä, joka pian hyväksytään. Nyt ei välttämättä kannata käydä kaikkia näitä perustavanlaatuisia osioita läpi, mutta haluan kiittää kaikkia näistä ponnistuksista. Ja minun käsittääkseni meillä on tässä edessämme asiakirja, joka kertoo siitä, mitkä ovat nämä yhteiset koisiopolitiikan piirteet, joka, jotka toimivat tulevaisuudessa. Eli koisiopolitiikassamme seuraavana kautena meidän täytyy tarkkaan seurata sitä, mistä tänä päivänä äänestetään. Now we begin after. Kiitoksia. Tämä tiivistämän jälkeen sitten alkaa äänestys. Kohta 1, tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 raukeaa 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 27 kohta kohdalta. Äänestystä pyydetty ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Koneäänestys, nimenhoitoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Päättyy. 25 puolesta 13 vastaan. Hyväksytty. 29 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 31 puolesta vastaan tyhjää täytyy ottaa koneäänestyksenä 31 äänestä Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25.13. 32 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 39 puolesta. Anteeksi, siis 38 puolesta, korjaa, siis tarkastus 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan. Tyhjää. Mielestäni hyväksytty. Haluatteko, että tarkistamme? Ei, selvä, hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää Amendment hyväksytty 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten komprom, tämän jälkeen 68 vuorossa puolesta Tämä nyt oikein menee, siis 68 vastaan äänet tyhjää, hylätty. 73 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 74 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 76 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 77 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 78 puolesta vastaan, tyhjää,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 samanlainen kuin 86 ja nämä kaksi yhdessä. 85 ja 86 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 87 raukeaa. Ai ei, ei koska se, nämä aikaisemmat eivät menneet läpi, siis 87 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 88. Vedetty pois. Tarkistuksella vaikka EU päätti vetää sen pois ja sitten vuoros. Señor presidentti. Puheenjohtaja, ei ei. 88 pidän kiinni. Selvä, hyvä. Joten 88 ja 89 yhdessä, koska ne ovat samanlaiset. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. To compromise three. Kompromissi kolme. Se raukeaa. Tämä se on poistu. Sitten We go directly to compromise four. We are doing very well. <laughs> compromise four.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 107 falls because compromise 2 is adopted. Amendment 108. Mr. Valcocer? La presidenta. 108 pois. Hyvä. Kiitoksia tästä sitten. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 raukeaa. Ei raukeakaan. 110 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 111 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 112 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty mielestäni 114 kohta kohdalta äänestystä pyydetty vihreistä ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi, anteeksi tarkistus 125. 125 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 126 puolesta. Mä samanlainen kuin 127 ne yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan. Meidän täytyy tarkistaa tulos koneäänestyksenä 129. Hän alkaa. The, the, the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Did... Nyt hetkinen. Wake up call for e Herätys hiukan EPPn suuntaan. Puheenjohtaja jatkaa, että tämä äänestystulos täytyy hylätä. Miksi vihreällä olisi liikaa yksi? Because the machine tells you. Ah, kone näyttää tällaista. Anteeksi. Nyt on ongelmia sitten koneiden kanssa, joten äänestämme uudestaan koneäänestyksenä tarkistus 129. Äänestys alkaa nyt. The vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. 33 puolesta ja 5 vastaan. Our colleagues from GUE. I, I really see you. Lue kollegat. Teitä on kuitenkin vain kolme, on ihan mahdotonta. Joten kone sitten tässä on, mm, siinä on vika. Pyydän, pahoittelen sitä. Sitten jatketaan 130. Raukeakin, koska tässä 128 ja 9 menevät läpi, 131 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 132 puolesta. Ai se raukeakin. Puheenjohtaja pahoittelee. 133 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty.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 puolesta vastaan tyhjää hylätty 100 five foes, compromise eight. Sitten kompromissin kahdeksansa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjään. Täytyy tarkistaa tulos koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Plus one in favor will be 17 in favor. No, tässä tapauksessa 17.22 edelleen hylätty. Sitten 152 puolesta vastaan. Tyhjää. Tyh- hyväksytty. 153 raukea, 154 puolesta vastaan tyhjää. 155, who is in favor? 155 vastaan tyhjää hyväksytty. 156, who is in favor? 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 100. Yes, 159. 159 raukeaa. 160 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 161. 61 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. kaksi raukeaa, 163 vedetty pois, joten 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 165 puolesta ty- vastaan tyhjää hylätty. 167 Who again? Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 168 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 169 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 170 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten johdanto-osan kappaleen viitteet. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tulos. Tarkistus kaksi. Koneäänestys, joka alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23.16 tulos. Kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tulosta kuusikon äänestyksen, joka alkaa. The vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. 28 puolesta. q 7 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 8 Tiro. Puheenjohtaja vedän kahdeksan pois. Row. Ok, vedätte pois. Kiitos. Sitten tarkistus yhdeksän. Johdus on kappale A uusi, yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten tarkistus kymmenen puolesta. Vastaan tyhjää,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 Kyllä, totta, me hyväksyttiin tämä 15 raukea. Sitten 17 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa koneäänestyksenä 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 2019. 18 puolesta vastaan tyhjä hylätty 19 raukeaa. It doesn't so. Eipäs raukeakaan, koska emme hyväksyneet 18. 19 puolesta vastaan tyhjä hylätty 20 suunnan tarkistus. Haluatteko, että mm-hmm. vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei, joten 20 ja tämä suullinen tarkistus vielä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 20 Yksi. No sitä ei äänestäkään. Votes on suggestions from... Sitten ehdotuksia valiokunnista. Ah, budjettivaliokunnasta. Ensin. Budjettivaliokunta ensin vuorossa. Ehdotus numero yksi raukeaa kattaa kohdat 1 ja 2 sitten mm, ehdotus 2kin raukeaa. Kompromissi 2 meni kerran läpi aiemmin. Ehdotus 3 raukeaa sekin. Ehdotus 4. So we vote this. So we vote. Se liittyy Itren ehdotukseen, mutta me äänestään tästä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ehdotus viisi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kahdeksan raukeaa. Onko näin? Kyllä. Yhdeksän raukeaa. Eipä raukeakaan. We vote on nine because 85, 86 were not adopted. Were not, so we vote. äänestetään. Kiitos. Yhdeksän siis puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ehdotus 10 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 11 raukeaa. 12 raukeaa. 13 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Suggestion number 13 of the... 13 budjetista. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty tehty. Neljätoista budjettivaliokunnasta puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten työllisyys- ja sosiaaliasiain valiokunnan ehdotukset. A. Raukeaa johtuen aiemmasta. Sitten ehdotus B. Me äänestämme siitä puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. C. Puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. D puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. E. Puolesta vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa tulos. E. Kohdeäänestyksenä, joka alkaa. The vote is closed. And the suggestion is päättyy hylätty. F raukeaa. Um, now we continue with the other number. Sitten nämä muut. Yksi, sama valiokunta se raukeaa. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty mielestäni. Kolme raukeaa, koska kuusi kompromissi hyväksyttiin, sitten neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Ehdotus kuusi puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Seitsemän osittain kuului kutoseen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ehdotus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän vastaan hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista. Sekin on osittain tai se, on, se aukeaa. Ja 12 ja 13 myös, joten 14 raukeaa sekin. 37 kerran meni läpi ja nyt sitten 15 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 16 raukeaa, 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 raukea kompromissi 5 takia, sitten 19, 19 raukea kompromissi 3 takia. Thank you. I'm sorry, it was our mistake. Tässä tapahtuikin meillä virhe, joten täytyy äänestää 19, y, numerosta 19 puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Mielestäni hylätty. Now suggestion of the Committee on Industry... ITRE-valiokuntaan ja sen ehdotuksiin. Olkaa hyvä. To the... Uh, Kysymys Empl 19. Mehän poistimme koko tämän artiklan. Miksi sitten siitä pitäisi äänestää? It, it... No, could you check this if it's necessary to vote? Voitteko tarkistaa tämän? Tarvitseeko äänestää Empl 19? Muuten poistet... Sillä mehän poistamme koko artiklan. Okei. Okay. What is explanation of the secretary? Hyvä. Sitten sanoo, että tämä on tässä lausunnossa erillisenä tekstinä. Oliko näin? It's, those are suggestions, and the suggestions don't refer to this particular paragraph. It's in the opinion, so it needs... Niin, se löytyy siis tästä lausunnosta. Tässä viitataan tähän nimenomaisen kappaleeseen. Tämä on kaksinkertaisesti hylätty siis hylätty kaksin kerroin verran. Ja me jatkamme nyt itre yksi raukeaa, ymmärtääkseni kaksi raukeaa, kolme raukeaa, neljä. Siitä äänestetään neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi tuli jo aiemmissa mukana, sitten kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hylätty. False. Hmm? Kahdeksan raukeaa. Sitten ehdotus yhdeksän puolesta äänet vastaan tyhjää. Hyväksytty. Yksitoista. kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjään hylätty. 15 raukeaa 16. puolesta vastaan tyhjää, niin pahoittelen täytyy tarkistaa. 16 koneäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys on auki. Ai ei olekaan vielä. Nyt äänestys alkaa. Hylätty. See the result. Okay. You... Tämä tuloksena nyt näkyy. Hylätty. 17 raukeaa. 18 raukeaa. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty 20 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 21 raukea, 22kin raukeaa. Ja nyt 23 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitten siirrytään kulttuuri ja koulutusasioista vastaavaan valiokuntaan. Ehdotus yksi puolesta vastaan tyhjää Hylästy. Kaksi raukeaa. Onko näin? Kolme myös raukeaa. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan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 vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 raukeaa. Uh, who is in favor? Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 raukea. Onko oikein? Kyllä. Hyvä. Sitten mennään ehdotuksiin, joita on saatu naisten oikeuksien ja sukupuolten välisen tasa-arvon valiokunnalta – No, we, we have, we have some, some policies. We cannot vote in block. Ei voida äänestää yhtenä ryhmänä. Unfortunately, it is there. Ikävä kyllä. Täällä on näitä plussia mukana. Mä äänestää yhtenä ryhmänä aina siihen saakka, kun äänestämme 14. Siinä on ensimmäinen plussa, ensimmäinen, jota kannatetaan, eikä mukaan luettuna tämä kohta. Tällä säästäisin edes vähän aikaa. Is it, is it acceptable as a, as a procedure? Onko tämä menettelytapa tässä hyväksyä? I... Voitteko hieman selventää, onko tämä ihmiset, jotka haluavat äänestää tästä yhtenä ryhmänä? Sitäkö tässä nyt ehdotetaan? So is to... Niin ehdotuksena on se, että äänestettäisiin yhtenä ryhmänä. We are against this. You are against. Me vastustamme. Okay. We, we vote. Siis me äänestämme. Ehdotus A. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. B. Puolesta. Vastaan. Tyhjää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 vastaan, tyhjää, hylätty. M puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. N puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. O puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. P puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Yksi puolesta vastaan, tyhjää,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 hylätty 14 puolesta vas- vastaan, tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan, tyhjää hylätty 19 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 20 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 21 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 22 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 23 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Pyydän nyt äänestämään. The vote is closed. Äänestys päättyy. Erittäin hieno tulos tämän tyyppisessä mietinnössä. 32 on puolesta, yksi vastaan ja kuusi tyhjää ääntä. Kiitämme esittelijää, kiitämme koko valiokuntaa hienosta rupeamasta. Hyvä. Now we continue. Ja nyt jatketaan päivän toisella äänestyksellä. Viime vuonna komissio hyväksyi tiedonannon, joka koski integroitua lähestymistapaa kulttuuriperintöön ja kulttuurivaliokunta laatii oma lausuntoa. Regitas tekee siihen lausuntoa, koska kohesiopolitiikka on tärkeä osa rahoitusta kulttuuriinfrastruktuurihankkeissa. 2007-2013 ajanjaksona Euroopan aluekehitysrahasto investoi 6 miljardia euroa kulttuurihankkeisiin, mikä vastasi 15-kertaisesti koko kulttuuribudjettia samalle ajanjaksolle. Kozzolino on meidän esittelijämme. Hän esitteli lausuntonsa jo aiemmin. 57 tarkistusta oli esitetty 34. mennessä, eli määräaikaan mennessä. Hän on ehdottanut 13 tar- kompromissitarkistusta ja ehdotan, että ryhdymme suoraan äänestämään, vai haluatteko sanota ette? Eli mennään suoraan äänestämään. Aloitan ensimmäisestä kompromissista. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi. Puheenjohtaja korjaa. Tarkistus kaksi. Uneksin siitä, että voimme siirtyä kompromissiin kaksi. Tarkistus kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten kompromissi kaksi. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkastus 33, osa 1. Äänestetään siis kahdessa osassa. Ä, osa 1 ensin puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Osa 2. Ei vaan tarkistus 34. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tässä tapauksessa sitten kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt 57. Täällä on suullinen se Suunnilleen tarkistus, vastustaako sitä, ei. Joten äänestämme tarkistuksesta 57 suullisina tarkistuksineen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten loppuäänestys sähköisesti. Äänestys on alkanut. Äänestä, äänestys on siis alkanut, onko hyvä, että äänestäkää. Äänestys on päättynyt. 38 puolesta onnittelut Kotoliinolle ja yksi vastaani. Kiitoksia hyvät kollegat. Good.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 Okay. We took our few minutes Äänestysten jälkeen tässä oli pieni tauko, joten nyt voimme jatkaa, joten istutukapa, olkaa hyvät, niin voimme mennä estyslistalle. The next, the next point. Seuraava kohta estyslistallamme on keskustelu herra Jose Manuel Fernandesin kanssa. Hän on vuoden 2016 talousarvion yleisesittelijä. Olen iloinen voidessani toivottaa hänet tervetulleeksi meidän kokoukseemme. Kiitoksia siitä, että olette täällä tänään, Eera Fernandes, talousarvion 2016 yleisesittelijä. Fernandes vastaa komission talousarviosta, joka kattaa 95 prosenttia Euroopan unionin koko talousarviosta että niin kuin aiemminkin Fernandes ilomielen tekee läheistä yhteistyötä yksittäisten valiokuntien kanssa. Kohesiopolitiikka kattaa kolmas osan komission kokonaistalousarviosta, joten on hienoa, että Fernandes on täällä tänään voidakseen keskustella meidän kanssamme tulevasta talousarviosta. Tämä on nyt ensimmäinen keskustelu hänen kanssaan. Talousarvioluonnos komissiota varten on määrä hyväksyä tuonempana. Ensin puheenvuoron saa Fernandes ja meidän varjoesittelemme on Rova Spiräkki. Ja hän on jo valmiissa, ryhtymään keskusteluun Fernandesin jälkeen, joten Fernandes ensin. Je viens ici pour... Kiitos puheenjohtaja. Tulen kertomaan teille meidän prioriteeteistamme, jotka on jo hyväksytty. Ilmeisesti kuulen myöskin teidän näkemyksiänne kun valmistellaan parasta mahdollista talousarviota näissä olosuhteissa toivon mukaan. Euroopan talousarvio on yhteensä noin yksi prosentti unionin PKTLstä. Ja vain 6 prosenttia on hallinnollisia menoja, 94 prosenttia muita menoja. Tämä täytyy muistaa. Tämä näin taustana sitten aluepolitiikasta. Valiokunta nyt tietää hyvin tosiasia, että kohesiopolitiikkaa varten ja aluepolitiikkaa varten on erilaiset rahastot, kohesiorahasto, sosiaalirahasto ja myöskin aluekehitysrahasto Meidän prioriteettimme aluepolitiikan puolella ovat sellaiset, että ne auttavat meitä toteuttamaan meidän omia prioriteettejamme. Pääsenen viesti tai tärkein prioriteetti ovat nämä kolme tärkeää asiaa. Työllisyys, yrittäjyys, yrittäjyys, yrittäjäisyys ja yritykset ja Horisontti 2020 Erasmus Plus ja nuorten työllisyysaloite ovat tässä tärkeässä asemassa. Ja uudessa operatiivisessa ohjelmassa niin ikään kohesiopolitiikka auttaa pääsemään näihin muihinkin tavoitteisiin. Kohesiopolitiikka on politiikkaa, jolla saadaan aikaan älykästä kasvua, kestävää kasvua ja myöskin osallistavaa kasvua, kaikki mukaan ottavaa, huomioivaa kasvua. Kysymyskin sisäisestä solidaarisuudesta ja alueellisesta yhteenkuuluvuudesta ne ovat tärkeässä asemassa. Sitten ulkoinen solidaarisuus. Sen suhteen ei pidä unohtaa, että meidän täytyy katsoa rajojemme ulkopuolellekin. Ja otsakkeessa neljä on kyse kehitysavusta ja humanitaarisesta avusta. Nekin ovat tärkeitä. Kun puhutaan työllisyydestä, ulkois- ulkoisesta ja sisäisestä solidarisuudesta, näin lisäksi meillä on prioriteettina myöskin turvallisuus. Tämä on se viesti, jotta voidaan viedä eteenpäin. Toivoisin, että vuonna 2015 maksumäärään liittyvät ongelmat tulevat hoidettua kuntoon, eivät täysin hoidettua kuntoon, mutta vähintäänkin neuvoston täytyy kuunnella meitä kuule, kuulemme näkemyksenne myöskin komission, jotta maksumäärän asiaa saadaan lievennettyä. Tämä on suorastaan häpeällistä toimintojen kannalta, koska maksut tehdään tietysti sitten, kun on sidottu määrärahat ja sitten se, mihin on annettu lupa, se pitää myöskin maksaa. Si- siitä, mistä, mistä on päätetty, että myöskin maksaa. Maksut ovat loogista ja välitöntä seurausta tehdystä sitoumuksesta. Maksut ovat osoitus siitä, onko eurooppalainen politiikka onnistunut vai ei. Joskus neuvosto hyväksyy sitoumuksia ja tekee lupauksia siinä toivossa, että tämä sitten ei hoidukaan, ei onnistukaan. Ja sitten otsikosta 1b esimerkiksi kohesiopolitiikasta, kun on kyse, tehdyt sitoumukset tai lupaukset täytyy pistää täytäntöön. Ongelmana ei ole niinkään tämä otsikko 1b, eikä ongelmana ole kohesiopolitiikka. Kohesiopolitiikassa kunnioitetaan sääntöjä. Ongelma on se, että nyt ei pystytä riittävästi rahaa sitä varten, että voitaisiin maksaa ne maksut, jotka pitää suorittaa. Tässä on se todellinen asioista kenkä puristaa. Vuonna 2015 on monia operatiivisia ohjelmia, joita ei ole pistetty vielä käyntiin. Maksu ongelma olisi helppo ratkaista lykkä, lykkäämällä ohjelmien toteuttamista. 2015 vuosi on jo menossa, mutta nyt on tarkkana ovat menneisyyden maksut 4,7 miljardia euroa maksamattomia maksuja vuoden lopussa komissio katsoo, että tämä luku on jo 20 miljardia, näin komissio ennustaa. Tämä on luku, joka minun mielestäni on suorastaan valtava. Kun tarkastellaan komission tekemää suunnitelmaa vuodelle 2016, komissio katsoo, että 2 miljardia on maksamattomia laskuja, mutta kun tarkastellaan ohjelmien täytäntöönpanoa, täytyy aina muistaa, että kompromissia täytyy kunnioittaa. Kompromissi täytyy kunnioittaa. tarkoita, se täytyy kunnioittaa rahoituskehyksiä, monivuotisia sellaisia. Ja kohesiopolitiikka ei ole tässä ongelma. Tätä minä painotan. Ongelma on se, että riittävästi rahaa ei varata sitoumusten toteuttamista varten. Ja tämä on huono asia kansalaistenkin kannalta tai kansalaisten silmissä. Mikäli hyväksytään talousarvio, jos ei riittävästi rahaa maksuja varten, niin mitä sitten jälkikäteen tehdään? Sitten on näitä korjaavia täydentäviä lisätalousarvioita. Ja kansalaisten mielestä, miltä nämä sitten näyttävät, että tämä näyttää siltä, että parlamentti taas peräkuuluttaa lisää rahaa. Tämä liittyy, tämä on se ongelma, mikä liittyy lisää budjetteihin. Ihmiset luulevat, että tämä on rahaa, mutta ei tämä ole rahaa, vaan oikaisevat talousarviota, joita pyydetään, ovat lisätalousarvioita, joilla pyritään maksamaan tehdyt sitoumukset ja maksamaan velatta ja maksamaan kompromissista, joka on saatu aikaan. Me tulemme tekemään kaikkemme, jotta maksumääräongelma ei vaaranna meidän poliittisia prioriteettejamme. Ja näistä poliittisista prioriteeteista meidän täytyy puhua. 2016 talousarvion yhteydessä käytin hyvin paljon aikaa, kun puhuin maksumäärärahoista tai maksuista ja maksuongelmista koska kuten totesin, maksut ovat kuitenkin loogista seuraamusta kompromisseista ja tehdyistä sitoumuksista ja lupauksista. Mitä aikatauluun tulee talousarvion osalta? Lähtökohtana on se, että tämä ongelma täytyy ratkaista ja varmistaa, että olemme pistän kunnolla täytäntöön ja saadaan vakiinnitettua tilannetta – Komissio tulee esittelemään 27. toukokuuta talousarvioesityksen, alustavan sellaisen, ja aikaraja pilottihankkeita varten ja valmistelevia toimia varten on 4. kesäkuuta. Joten valiokunnalle on kaksi asiaa, joita tarkastella, ja 7. kesäkuuta hyväksytään budjettimietintö – ja sitten mennään heinäkuussa kolmikanta keskusteluihin ja budjetti on määrä hyväksyä 22.3. heinäkuuta ja 3.9. syksyllä asia etenee ja poliittisten ryhmien täytyy 10. syyskuuta jostain tehdä tarkistuksia syyskuun puolivälissä sitten hyväksytään mietintö ja 30. syyskuuta äänestetään, 13. lokakuuta äänestetään päätösasemasta ja 28. lokakuuta täysistuntoon ja 29. lokakuuta on päivä, jolloin täysistunto äänestää. Mitä tulee maksuista ja talousarviosta 12. toukokuuta järjestetään kolmikanta keskustelu asiasta ja toivon mukaan 26. voidaan saada aikaan sopimus, 26. 27. toukokuuta saada aikaan maksuista jonkinlainen sopimus ja ratkaisu tähän ongelmaan. Mitä nyt on sitten määrä tehdä rahoitussuunnittelun osalta ja rahoituskehysten osalta, monivuotisten rahoituskehysten osalta? Ja miten tämä suhtautuu vuoden 2015 talousarvioon? kasvatuskehyksen mukaisesti kasvua voi syntyä, mutta 27. toukokuuta, kuten mainitsin, talousarvioesitys alusta selän komissiolta ja suuntaviivat, jotka on hyväksytty tai omaksuttu. Tässä halutaan hieman ehdollistaa tiettyjen ehdotusten hyväksymistä lainausmerkeissä. Meidän täytyy tarkastella omia prioriteetteja ja tarkastella vuonna 2016 maksujen tasoa. Maksujen, taka maksumäärähän tason pitäisi varmistaa se, että voidaan vakauttaa taka vakiinnuttaa taka saada hieman vakautta näihin ongelmien ratkaisuihin. Ja tällä hetkellä on kyse kahdesta pilottihankkeesta ja neljässä kesäkuuta pilottihankkeiden määräaika, tai siis uusia pilottihankkeita varten määräaika ja valmistelevia toimia niin ikään. Tuossa vaiheessa asiat etenevät, mutta tällä välillä on kuulla teidän näkemyksenne tärkeistä kohesiopolitiikkaan liittyvistä asioista ja kasvusta ja älykkäistä kasvusta etenkin. Kyse ei ole alueellisesta kohesiosta niinkään, vaan on tärkeää, että ohjelmat voivat toimia kunnolla ja toi, toimia nopeasti, että me voidaan nopeasti pistää täytäntöön, kun tarkastetaan täytäntöönpanoa. Esimerkiksi operatiivisten ohjelmien hyväksyminen saattaa olla ongelmista, ja voidaan sanoa, että no, no kun tätä pistää täytäntöön muutenkin, niin tämä ei sitten ole riittävä syy viedä se eteenpäin. Ei tällä tavalla ongelmia ratkaista. Viiveitä syntyy, ja viiveiden osalta meidän täytyy myöskin seurata tilannetta. Monissa jäsenvaltioissa kohesiopolitiikka edustaa yli 50 prosenttia julkisista investoinneista. Ja tämä on yksi tapa, jolla voidaan luoda työpaikkoja ja saada aikaan kasvua. Ja samalla voidaan parantaa kilpailukykyä ja osoittaa solidaarisuutta. Tästäkin syystä meidän täytyy puolustaa tätä politiikkaa. Thank you. Thank you very much. And now I will give the floor to Ms. Rova Spirakki sitten, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Dear colleagues, first of all, I would... Kiitoksia. Hyvät kollegat, haluan ensinnäkin todeta, että olen Fernandesin kanssa samoilla linjoilla. Ja jos sallette, haluaisin erityisesti tästä muistaa sen, että me emme anna virastolle riittävästi rahaa. Eli meidän tulisi katsoa sitä, millä tavalla tehokkaasti tehtävät hoidetaan ja millä tavalla tuetaan kohesiopolitiikkaa, mikä on kuitenkin kaikkein tärkein investointi, joka suoraan vaikuttaa reaalitalouteen. Rikivaliokunnan sihteeristöltä olen saanut kovasti apua ja haluan erityisesti kiittää Karla Kavalioa. Tämän lausun esittämisen jälkeen olen tavannut komission esittäjä. Meillä oli pitkä keskustelu avainkohdista budjetin täytäntöönpanosta. Ja näin päätehtävänäni on varmistaa se, että kohesiopolitiikka täytäntöönpana oikea-aikaisesti. Tiedämme, että jotain viivistyksiä on ollut operatiivisissa ohjelmissa. Minulla on useita esimerkkejä maista, jossa näin on käynyt. Ja tällaiset mahdolliset viivästykset 2014-2020 hankkeessa eivät tietysti ole hyviä. Lisäksi haluan painottaa sitä, että esimerkiksi maksujen viivästyminen ei kuitenkaan vaarana kohesiopolitiikan tulevaisuutta. Joissain jäsenvaltioissa, kuten Kreikassa, kohesiopolitiikka on päärahoituslähde investoinneille. On huolissani siitä, että maksuviivästymiset ja operatiivisten ohjelmien viivästyminen saattaa aiheuttaa epätasapainon budjetissa, mikä ei ole tietysti järkevää vaikka rahoituksen kannalta. Siitä syystä haluaisin erityisesti pyrkiä ratkaisemaan olemassa olevia ongelmia samalla pyrkin ennaltaehkäisemään vastaavia ongelmia tulevaisuudessa. Hyvät kollegat, odotan mielelläni teidän näkemyksenne asiasta. Itse niin on esittää useita kielellisiä tarkistuksia teidän avullanne ja tarkistus, jonka tavoitteena ottaa huomioon esiri ja sen mahdolliset vaikutukset tähän politiikkaan. Sillä on ehdottoman tärkeää, että esirin vaikutus kohesiopolitiikan budjettiin otetaan huomioon mahdollisimman nopeasti ja myös tässä tämänhetkisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä. Olemme varmasti kaikki samaa mieltä siinä, että mikä kohesiopolitiikka on ja että sen tulisi olla meidän valiokuntamme huippu prioriteettina ja jään odottamaan teidän ja Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Halusin vain mainita, että meillä on kaksi asiaa vielä esityslistalla, tai kaksi seikkaa, jotka liittyvät talousarvioon. Fernandesin kanssa, kun on keskusteltu. Toisena asiana on keskustelu trilogia koskevista neuvotteluvaltuuksista. Tätä varten me laatineet tekstin ja aikaraja täytyy asettaa tarkistuksien varten, mutta me voimme keskustella näistä kahdesta asiasta samanaikaisesti, koska ne liittyvät toisiinsa. Ihan vain teille tiedoksi, että nämä kaksi esitystä kohtaa käsitellään yhdessä. Nyt edustaja Vaan, olkaa hyvä. Thank you, Chair. I'm pleased with... Kiitos puheenjohtaja. Hienoa, että sanoitte tämän, koska halusin puhua kummankin. Esittelen asiasta, budjetti esittelen Fernandesista ja tästä toisesta. Siis Hienoa, että Fernandes on täällä tänään. Tiedän, että hän vierailee kaikissa valiokunnissa. Hän oli eilisiltana talousarvojen valvontavaliokunnassa ehkä hän hänelle voitaisiin muistoksi painattaa teepaita, jossa on tämän kiertojen kaikki päivämäärät. Hän on hieno budjettiesittelijä, hän ymmärtää, kuinka tärkeä budjettineuvottelu asia on ja kuinka tärkeässä asemassa kohesiopolitiikka ja rakennerahastot ovat ja kuinka tärkeitä on monien maiden kannalta. Joissakin maissa nämä rahastot ovat kaikkein suurin kasvun, työllisyyden ja investointien lähde. Siksi on tärkeää, että asia hoidetaan kuntoon oikealla tavalla. Lisäksi pitää olla riittävä määrä rahaa, jotta voidaan kohesiopolitiikka harjoittaa kautta unionin. Siitä syystä tämä asian hän otti esiin maksusumasta ja maksujen viiveistä ja maksujen vähäisyydestä on niin tärkeä ongelma omalla alueellemme aluepolitiikan puolella varsinkin. Siksi me tuemme hänen pyrkimyksiään ratkaista tilanne Tilanteen ratkaiseleminen ei ole helppoa, koska kaikkien merkittävinkin kompastuskivi tässä on neuvosto. Joka ikinen vuosi neuvosto on vastahakoinen, kun riittävä määrä rahaa pitäisi jostakin löytää. Komissiolla ja meillä on oikeat argumentit ja meidän täytyy pystyä kvantifioimaan tarkalleen, miten paljon maksusumaa on. Viime vuodelta luku oli 24 miljardia, saattaa tämän vuoden lopussa me saattaa olla 20 miljardia. Oma näppituntumani, että 20 miljardia on alakanttiin menevä arvio, koska yhä useampi operatiivinen ohjelma tullaan hyväksymään tänä vuonna, joten 20 miljardin luku maksusumman osalta tämän vuoden lopussa, jonka komissioni sitten saattaa olla alakanttiin. Meidän täytyy kvantifioida nämä luvut ja tämän lisäksi meidän täytyy selkeästi määritellä, mitä seuraamuksia tästä kaikesta tulee. Usein kun käsitellään suuria lukuja, ja mikäli meillä on maksun summa tai maksut ovat liian vähäisiä tai maksut viivästyvät, rahankarjärjestön puolelta maksun saajat ovat pulassa, koska maksuja ei toimiteta suurimmassa osassa jäsenvaltioita ja suurimmassa alueita. Tästä tulee suuria ongelmia. Nyt pitäisi saada jäsenvaltiot vakuuttuneeksi asiasta, että tämä on todellinen ongelma ja että tämän suhteen täytyy jotakin tehdä, jotta asia saadaan ratkaistua maksu viiveiden ja maksusumman osalta tässä kommenttini Herran Fernandesille. Mitä tulee oman esittelijäämme? Luin hänen ehdotuksensa. Ensimmäiset ehdotukset ovat erittäin hyviä, koska siinä painetaan, kuinka tärkeitä rakennerahastot ovat meidän kannaltamme, ja kohdat 4 ja 5 puolestaan pudotuvat tähän maksusuma tai maksuongelmaan. Ja tuon teidän kommentteja suhteessa, mutta Todellisin omalle esittelemme sama kuin sanon Fernandesille. Kohdissa 4 ja 5 kenties meidän pitäisi pystyä kvantifioimaan tämä maksuviive tai maksuongelma. Eli kaikki tietävät, mistä me puhumme, ja kenties pitää huomauttaa, mitä seuraamuksia tästä maksuongelmasta on. Tässä olisivat minun ehdotukseni meidän esittelijämme, ja ilomielin olen valmis keskustelemaan hänen kanssaan ja tekemään tarkistuksiakin. Mutta muuten katson, että voimme olla tyytyväisiä nyt edessä oleviin ehdotuksiin. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Nyt puheenvuoron saa edustaja Zeller. Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitos Fernandesille hänen katsauksistaan. Hänellä on ollut vaikea tehtävä. Pikkuhiljaa ymmärtää, että monivuotiset rahoituskehykset eivät olekaan niin auvoinen asia, johon voimme olla tyytyväisiä. Maksut monivuotisissa rahoituskehyksissä ovat sellaisia, että yli 50 miljardia on ongelmallisia maksuja ja sitten tällä välin, mikäli sitoumuksia kaikkia käyttää hyväksi, tai uuden tarkastetilannetta, tai mikä sitoumuksia ei voida vastata tämän ongelmasta. Ferrandis totesi, että meillä on maksuja, jotka ovat aiemmalta kaudelta jääneet meille taakaksi ja jota ei ole hoidettu kuntoon – ja ovat pitkään olleet maksamatta. Mikäli vuoden loppuun, tai, tai mikä tarkastelu 2014 loppuvuoden maksuvaatimuksia, noin 80 prosenttia oli maksujen suoritustaso joidenkin laskujen mukaan vain 50 prosenttia. plus 2 sääntö pätee edelleenkin, ja sitä ei ottaa huomioon myöskin tässä yhteydessä. Sitten myöskin vanhalta rahoituskaudelta on siirtynyt uudelle ratuskaudelle jotakin taakan aiheuttajia. Uudet neuvoston vaatimukset, joiden suhteen meidän pikkuhiljaa painaa jarrua. Mitä niihin tulee? Maksut on siitä, miten hyvin tämä argumentu. Argumentoitu esimerkiksi budjetin apu Ukraina 1,8 miljardia. Niin jostakin tämä raha täytyy ottaa sitten pois. Ja on keskusteltu esiristä, investointirahastosta, ja sanottiin, että tähän tulee rahaa niin sanotusti Euroopan talousarviosta, ja tämä keskusten pisteen liikkeelle. Pitäisikö tämä rahastaa sitten Horisontti 2020 ohjelmasta vaikka verkkojen Eurooppa-hankkeesta? Miljardit, joita tähän rahastoon tarvitaan, täytyy jostakin löytää. 2016 vuoden talousarvion yhteydessä meidän täytyy hieman kärjistää keskustelua. Nyt on kolmas vuosi monivuotisia rahoituskehyksiä silloin kyseessä. 2014, 15, 16. 16 on jo kolmas vuosi. Ja tietystikin, niin kuin edeltäjät ovat sanoneet, että yhä selvemmäksi tulee, missä on vielä aukkoja. Ja meidän täytyy pitää kiinni siitä, että kohesiopolitiikka politiikka ja rakennepolitiikka, nämä kaksi kokonaisuutta, ovat että kokonaisuuksia pidetään kiinni ja vaaditaan riittävää rahaa edelliseltä kaudelta. Maksamattomat maksut täytyy siirtää uudelle ohjelmakaudelle. Ja valtiot ovat luvanneet, että käyttämättömiä määrärahoja ei anneta takaisin jäsenvaltioille niiden talousarvion mitään tällaista takaisinvirtausta ei ole määränä tehdä, mikäli, mikäli maksu ei ole suoritettu edellisenä vuonna, ne pitää siirtää seuraavalle vuodelle, ei kanta takaisin sen valtiolle sitoumusten toteutumistaso ja toisaalta maksujen määrä ja maksujen viiveet jatkuvasti vain lisääntyvät. Olisi hienoa, mikäli talousarvion yhteydessä voitaisiin tehdä jotakin näille niin, niin, että loppujen lopuksi on määrärahoja yliopistojen täytäntöön ja mitä kohesio- ja rakennepolitiikkaan tulee. Meillä on nyt joulut joillakin, jo, jossakin maissa jos, joillakin alueilla epäilyksiä siitä, onko rakenne- ja kohesiopolitiikka tehokas tapa suorittaa tai tehdä investointeja alueelle, mikäli alueella ei ole rahoitusta hankkeita varten ja alueet joutuvat vuosikausia odottamaan, että tai mikäli alueet ovat itse satsaneet rahaa, sitten vuosikausia joutuu odottamaan, että rahat saa takaisin. Silloin koko tämä politiikka joutuu huonon valoon epäilyksen naiseksi. Ja rakennepolitiikan ja kohesiopolitiikan tulevaisuudesta vuonna 2019 jälkeen täytyy alkaa käydä keskustelua. Ja siksi meidän täytyy olla tässä hyvin tiukkoja meidän vaatimuksissamme. Esimerkiksi reservirahasto tai varaus, rakennevarastoja, rakennerahastojen varten ei tule käytyksi muihin rahoitustarpeisiin, vaan se pitää todellakin käyttää alku, alkuperäistä tarkoitusta varten, eli kannustimin aikaansaamiseksi, jotta rakennerahastoja voidaan paremmin käyttää hyväksi. Thank you. Thank you, Mr. Kiitoksia, herra Seller. Sitten herra Novakov. Thank you, Chair. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnä haluamme onnitella herra Fernandes ja Rova Pyrkiel siitä, että on tehty työtä ensi vuoden budjetin takia. Haluaisin sitä useitakin eri kommentteja. Loppujen lopuksihan kohesiopolitiikassa on kyse tuloksista ja tämän takia ainakin minun mielestäni on kolme avainperiaatetta pelissä, kun puhumme julkisen varojen käytöstä ja prioriteetit, varovaisuus, tulokset, kolme p Ja mm, voin kyllä ymmärtää, että noin 80 prosenttia kaikista jäljellä sitoumuksista vuodelta 2014 siirrettiin vuoteen 15. Tämä aiheuttaa painetta jäsenvaltioiden puolelle. Niiden pitää, pitää pystyä ottamaan vastaan yhä enemmän ja enemmän EU-rahoitteisia hankkeita. Tähän liittyy sitten sellainen riski, että ettei pystäkään äh, käyttämään kaikkea määrättyä, määrättyjä määrärahoja, jotta ratkaistaisiin maksuräs vuoteen 18 mennessä. Minkä takia silloin maksuvaatimukset, mitä tulee ohjelmakauteen 2014-2020. Ne ovat silloin lisääntyneet jo ja ja sitten tämä päivitettyssä monivuotisessa rahoituskehyksessä tämä pitää ottaa huomioon. Sitten toinen asia, jota tässä ajattelen, Esir on vieläkin mysteeri, mitä tulee sen budjettivaikutuksiin. Kuitenkin jos budjettikohtia käytetään, jotta täytetään Esirin takeet, kuten Horisontti 2020, ja verkkojen Eurooppa tai joku muu hanke, ei vielä tiedetä, niin silloin tarkistuksen pitäisi koskea näitä budjettikohtia monivuotisessa rahoituskehyksessä. Ja sitten viime päivinä viikkoina olemme alkaneet puhua jo esiin ylijäämästä, jos nyt joku eh, ylijäämä tulisi. Jos ylijäämä on, niin esiirin pitäisi mennä suoraan budjettiin, näitä varojen budjettiin eikä takei, takuisiin. Sitten vielä lopuksi omat varat ja niiden uudistus, keskustelun uudistuksesta pitäisi alkaa viimeistään ensi vuonna, jotta voidaan alkaa puhua tästä jo monivuotisen rahoituskehyksen tarkistuksen yhteydessä. Kiitos. Kiitoksia. Herra Van Nistelrooy, olkaa hyvä. wel. Kiitoksia puheenjohtaja. Hienoa, että on tilaisuus keskustella suoraan herra Fernandesin kanssa ja kollegojemme kanssa täällä valiokunnassa ja puhua tosiaankin tilanteesta, joka on syntynyt. Tässä ajattelen tapoja, miten yhteistyö Regin ja Biltin välillä saa tässä muotoa. Ja huomenna sitten, huomenna on tästä hyvä esimerkki kollegat molemmista valiokunnista ovat saaneet hyvää tietoa, kunnolla tietoa asioista. Mutta tässä on pelissä myös Regin yhteydessä se seikka, että ei tarvita vain leikkauksia maksussa, vaan pitää myös tuloksia. Kyse on vain budjettikysymyksestä, vaan periaatteellisesta kysymyksestä. Jos nyt tilaan öö, ruoan, niin se sanonkin, että saa sen, eikä sanonkin, että en maksamaan, niin eihän sellainen sovi. Ei sellainen vaan vetele. Se on tämmöistä huijaamista. Se ei, sellainen käytös ei käy. Tällainen käyttämis siis käy, mutta pitää ajatella myös vaikutuksia tästä. Kun joku jos tehdään työtä EU-ssa ja sitten näitä rahoja ei saadakaan, mitä on luvattu, ne kaikkihan ymmärtävät, että kyse ei ole vain hallintojen välistä toiminnasta, vaan tässä on kyse myös yksityishenkilöstä, vaan siinä usein jäädään jäsenvaltioissa, että julkisen yksityisen yhteistyösuhde syntyy ja yritykset tuovat rahaa. Ja se on kokonaisinvestointi, tätä ei voidakaan sanoa, että me emme voikaan sitten enää maksaa. Joten vaikutukset tästä maksurästitilanteesta me olemme tästä laatineet päätöslauselman syyskuun ensimmäisessä kokouksessa ja komission kanssa tästä on myös puhuttu, joten meidän pitäisi etsiä sellainen metodi. Minä haluaisin pysyvän esittelijän oikeastaan tulevina vuosina regivaliokunta, joka käsittelee näitä maksurastikysymyksiä. kysymyksiä koska meidän pitää tietää, miten jäsenvaltiot, niin kuin muutkin täällä ovat sanoneet, ne ovat antaneet tahallaan syntyä tällaisen aukon tai reijän. Ja pitää sanoa, että jos jos sanotaan liian myöhään, niin se on vaan positiivista. Mutta mitä tämä sitten tarkoittaa, että meillä ei ole tarpeeksi rahaa ja silti, joten kuten yritämme mennä asiassa eteenpäin ja pidä sitä vakavana. Äh, tämä ehkä nyt luo mahdollisuuksia sille, että voidaan laskea tätä määrää. Tässä on monenlaisia vaikutuksia ja seurauksia, ja meidän pitää ymmärtää, mikä tilanne oikein on miten jäsenvaltiot tämän ratkaisevat, menevätkö he hankkeessa vaan eteenpäin, vai autetaanko jotenkin näissä pu- pu- rahapuutetilanteissa, vai miten tämä ratkaistaan? Ja tämä tarkoittaa silloin sitä, että me uuden ohjelmakauden alussa sitten nämä ihmiset, jotka ovat tehneet niin, kaikki hienoa EU-ssa ja rahastoissa, mutta rahoja ei saada ajoissa, Valvonta on valtavasti, kaikki on monimutkaista. Emme saa EU-sta rahoja, haloo. <laughs> Tällaisia vaikutuksia sivuvaikutuksia tai ei ole tarkoitettu. Niin kuin tätä, tästä rahoituksesta hirveän hyvin tässä kuvattiin, ja me regivaliokunnassa meidän pitäisi saada tästä asiasta pysyvä esittäjä, joka valvoo tilannetta joka kerta, kerta kun hänellä on tietoa komissiolta, ainakin sun kyse näistä vaikutuksista, niin sitten me emme kuitenkaan nyt tällä hetkellä saa näitä tietoja. Ja nyt me otamme tämän asian kyllä jo vakavissa, ja meidän pitäisi pohtia, pohtia tässä myös työmetodejamme. Ja siis nimittäin vaan suoraan tällainen pysyvä esittelee ehkä yhdessä budjettivaliokunnan kanssa, joka ryhtyisi tähän hommaan niin, että mahdollisimman hyvin otettaisiin mukaan myös budjettivaliokunta tähän keskusteluun mukaan. Tämä on minun panokseni ja ehkä Reikin tätä pitäisi vielä vähän enemmän miettiä, mitä tässä voitaisiin toimia. Fernandes puhui myös pilottihankkeista. Ja budjettivaliokunnan pysyvistä toimista. Ja on myös tullut uusia ajatuksia meiltäkin ja me aion niitä aikanaan esittää vielä. Olen sitä mieltä vielä lopuksi, niin kuin jo aikaisemminkin sanoin, että meidän kaikkein tärkein toimenne on, että suuret luvut saadaan komissiolta ja palautetaan neuvostoon, jos luvut pienevät. Ja jos tämä toiminta onnistuu, niin kuin aikaisempinakin vuosina, niin että on sellainen vahva neuvottelutyöryhmä. Ja olen vielä samaa mieltä siitä, mitä herra Fernandes sanoi pitkän aikavälin näkemyksistä. Jos tätä hommaa ei pystytä kunnolla hoitamaan, sitten tähän liittyy monia muita kysymyksiä, jotka sitten vuoden 2020 jälkeen saattavat muuttaa todella tärkeäksi. Budjettivaliokunta on ennalta edel- ennakkoedellytys hyvälle politiikalle. Tämä kulkee. Tässä tarvitaan yhteistyötä näiden kahden valiokunnan välillä. Kiitos. Thank you. Thank you. The next speaker is Madame Kiitoksia. Seuraavana edustaja Maletic. Very much. Uh, I would also like to thank Mr. Fernandez. Minäkin haluaisin kiittää Mr. Fernandesia ja kollega Spirakia siitä, että he ovat painottaneet tätä viivästysongelmaa yhtenä kaikkein tärkeimpänä ongelmana, koska kysymys on todellakin siinä, että siitä, että meillä on luottamusta Euroopan unionin, Euroopan unionin budjettiin ja kohesiopolitiikkaan, sillä mehän olemme niitä, jotka otimme käyttöön direktiivin, oikea-aikaisista maksuista kaikissa jäsenvaltioissa. Eli kaikkien pitäisi maksaa 60 päivän sisällä tavaratoimittajille. Me olemme nyt ensimmäisenä jonossa, jotka eivät maksa. Tämä on olla valtava ongelma. Kun mietin budjettia, sitoumuksia ja maksumäärärahoja, niin minulla on kyllä kysymys, koska minun uskoakseni meillä on tämä hallinnointiongelma Euroopan budjetissa. Joka vuosi meillä on sitoumuksia tietyllä tasolla, vaikkapa 100 on tuo taso. Ja sitten joka vuosi on maksumäärärahoja, jotka saastaa eri tasolle. Yhtenä vuonna se on 20, 50, 100, sitten 80, koska se vaihtelee sen mukaan, miten politiikkaa käytännössä täytäntöön pannaan. Periaatteessa siis joinakin vuosina meillä on ylijäämiä, ei sitoumusten maksujen välillä, vaan EU budjetin tulojen ja sen välillä, mitä meidän täytyy maksaa. Mutta periaatteessa niinä vuosina, joilla ylijäämää syntyy, silloin meidän täytyy säästää rahat tulevien vuosien varalle, sillä joinakin tulevina vuosina näitä ylijäämiä ei ole, vaan tarvitsemme lisää rahaa, koska sitten maksut ovat korkeammat kuin sitoumukset. Tämä siis budjetin tulopuolella. Ehkä tämän takia meillä on ongelmia, koska emme säästäneet aiemmin näitä tulevia vuosia varten. Näin voitaisiin muuttaa tätä EU-budjetin hallinnointipolitiikkaa tulevaisuutta silmällä pitäen. Niin me sitä muuta, niin meillä on edessämme aina nämä samat ongelmat. Tämä kohta siis liittyy kovasti tähän viivästykseen. Ja kolmanneksi toinen ajattelutapa Ekon valiokunnasta, joka koskee rakenneuudistusten rahoitusta. On todettu, että meidän tulisi myös löytää Euroopasta budjettista tila sille, että jollain tapaa voitaisiin motivoida maita panemaan rakenneuudistuksia. Ja tämän motivaation tulisi tulla EU-budjetista niin, että jotenkin voitaisiin auttaa ja tukea maita rahoituskannustimin, jotta nämä täytäntöön panisivat rakenneuudistuksia. Ongelmana silloin on kuitenkin se, että me samalla motivoimme kaikkia maita saa yhtä paljon. Eli niitä maita, jotka tarvitsevat tukea ja niitä, jotka eivät sitä tarvitse. sillä niillä on kapasiteettia rahoittaa rakenneuudistuksia. Siitä syystä olen sitä mieltä, että budjettivaliokunnassa on tärkeää pohtia tätä ja luonnollisestikin myös puolta kohesiopolitiikkaa ei ottaa lisävaroja kohesiopolitiikasta tätä varten. Kiitoksia. Thank you very much, Miss. Kiitoksia. Sitten eh, herra Olbrecht. Uh, uh, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja Mielestäni ero budjetti- ja regivaliokuntien välillä on, että budjettivaliokunta puhuu täytäntöönpanosta ja käytännöstä enemmän, tai siis regivaliokunta, ja mielestäni meidän pitäisi olla tietoisia joistakin tekijöistä, jotka ovat tärkeitä budjetin ja täytäntöönpanon kannalta ensinnäkin ero sitoumusten ja maksumäärärahojen ja niin kuin Johan tässä jo sanoi, ero, jota on ehdotettu monilliseen rahoituskehykseen, joka on aika iso muutos. Itse asiassa se suunniteltiin sen takia, että lykättäisiin ongelmia vuoteen 2020, 2021, 2022. Minkä takia? Sen takia, että itse asiassa ero sitoumusten ja maksumäärärahojen välillä pitäisi kattaa N plus kolme säännöllä ja mm, suoritusvarauksen avulla 20 22 vuosina, joten sitoumukset eivät mene seitsemän vuoden kauteen, vaan kymmenen vuoteen, mutta maksumäärärahat maksut tehdään kuitenkin joka vuosi. Meidän pitäisi olla tietoisia tästä, koska jos me vähennämme mahdollisuutta käyttää varoja sitoumuksista, niin sitten tulee vakavia ongelmia vuonna 2020 mielestäni Tämän pitäisi nyt olla erittäinkin selvä. Sitten toinen tekijä. Aikaisemmin, siis menneisyys 2004-2005 vuodet, niihin viittaan silloin tämä RAL-maksurästiongelma, se oli silloin erilainen kuin tällä hetkellä. Silloin oli erilainen strategia käytössä, tietysti kysymys kuuluu, siis meillä oli silloin varauksissa varoja, joita ei oltu käytetty. Mutta tämän päivän tilanne on ihan eri. Ei ole rahaa, jota ei ole käytetty päinvastoin. Meillä ei ole tarpeeksi rahaa maksaa laskuja, joten mielestäni tämä on tämä täysi muutos, joka pitää ottaa huomioon myös strategiassa. En ole ehkä ei strategisesti, mutta koko tilanteessa tämä pitää ottaa huomioon. Sitten kolmas tekijä, kun ajatellaan regivaliokuntaa, mikä meille on tärkeää, kuka nyt rahojaan odottaa? Tämä on tärkeää. Kuka, kuka odottaa? Koska sekään ei ole selvää. Joissakin jäsenvaltioissa nimittäin maksaa ja taho valtiovarainministeri on vastuussa tässä ja sitten budjettiviranomaiset viranomaiset maassa odottavat rahoja komissiolta Brysselissä. Kuka odottaa kansallinen talousarvio odottaa, mutta edunsaajat ovat jo saaneet rahat. He eivät tunne tätä painetta enää. Paine on kansallisen budjetin ja EU-budjetin välillä siis. Älkää unohtako nyt sitä, että perussopimuksessa todetaan, että komissiolla on kaksi kuukautta aikaa maksaa, jos rahaa on talousarviossa. Jos rahaa ei ole talousarviossa, niin komissio ei vain maksa. Ja kysymys kuuluu, kuka tässä joutuu uhriksi, kuka on taas syyllinen. Varsin usein kansallinen talousarvio joutuu uhriksi, kärsii tästä, ja tämä muuttaa sitten kansallisen hallituksen asennoitumista suhteessa kohesiopolitiikkaan. He sanovat, että ok, koska me täytämme omat velvoitteemme, mitä tulee alueisiin, kansalaisiin, mutta me emme saa kuitenkaan EU-rahoja käyttämään komissiolta, joten kysymys kuuluu, kysymys kannattaa esittää, kun rahaa ei ole. Siis tämä rästitilanne, sillä voi olla varsin vakavia seurauksia koko kohesiopolitiikalle, koska tällä tavalla me menetämme luottamusta, jota tunnetaan kohesiopolitiikkaan. josta näin tapahtuu tähän mennessä, ajateltiin vain politiikka politiikan liian hallinnollista ja byrokratista ja monimutkaista, tästä valitettiin. Nyt taas ihmiset valittavat sen takia, että rahaa ei vain ole tarpeeksi. Kaikkihan tietävät, että rahaa puuttuu ja vuosibudjetissamme. Tiedämme, että tilanne on näin. Niin kuin Jose, tässä, Jose selitti, kun me, jos puhumme vanhoista maksurästeistä, niin ne ovat peräisin vuodelta 13, 14, 15, ne lykätään sitten vuodelle 16 ja voimme sitten odottaa ensi vuonna kahden, tai tänä vuonna se 20 miljardia rästäjä ja sitten tietysti komissio sanoo, että vuoden 16 lopussa tämä on mm, kaksi. Tämä tarkoittaa, että maksetaan kaikki vanhat rästit pois. 7.13 n plus kahdella ja todennäköisesti maksamme loppusumman, joka on 3, jotain miljardia. Ja tietysti sitten, oliko tämä 4 vai 2 miljardia, siis 2 miljardia, se on tulosta siitä, että olemme maksaneet kaikki vanhat rästit. Entä sitten uudet maksut, jotka tulevat maksettavaksi ensi vuonna? Kutsutaanko se taas rästejä, maksurästeiksi vai uudeksi tilanteiksi, joka loisi sitten tällaisen maksurästitilanteen kahdessa vuodessa? Joten me tarvitsemme todellakin mekanismia, eikä pidä täyttää vain tätä aukkoa aukon täyttäminen, vai puhutaan sitä vanhasta aukosta, mutta tarvitaan mekanismi uutta tuolosuutta varten, että vältetään tällaisen skenaarion toistuminen kun valmistellaan ensi vuoden talousarviota. Joten kysymys kuuluu, onko ensi vuoden budjetissa tarpeeksi maksumäärärahoja ja maksettuja laskuja 2015 se olisi 20 ja sitten maksettaisiin loppulaskelma noin vuonna 2023 ja sitten vielä kaikki uudet maksut, joita tulee ennen lokakuuta, koska komissio joutuu, on velvollinen maksamaan lokakuun mennessä sen jälkeen Tämä menee vuoteen 17, joten mielenkiintoinen keskustelu budjettivaliokunnan kanssa. Mikä on hyväksyttävä taso maksurästien kohdalla, siis hyväksyttävä taso tai kestävä taso, pitäisikö näin sanoa? Onko se kaksi vai viisi vai komissio puhuu kymmenestä? Mikä on hyväksyttävä taso? Ja meidän pitäisi selittää tämä ennen lokakuuta tai lokakuun ja joulukuun välillä. Sehän on eri asia lokakuun, joulukuun välillä tapahtuvat asiat siirtyvät ensi vuoteen. Silloin on uusi tilanne, mutta toinen riski liittyy kyllä kohesiopolitiikkaan ja koko kohesiopolitiikkaan. Kysymys kuuluu, mitä me teemme, onko se todella tehokasta. Ja tällaisia kysymyksiä kyllä tulee sitten varsin nopeasti jo joistain jäsenvaltiosta. Ehkä pitäisi muuttaa koko politiikkaa ja keskustella Ehkä tämä apu olisi vain kaikkein köyhimmille ja heikoimmille, eikä muille ollenkaan. Muut varat menisivät innovaatioon ja niin edelleen. Mielestäni nyt tämä on varsin vaikea tilanne politiikan kannalta ja tilanne, on tästä vain oire, eikä mikään syy tähän kaikkeen. Kiitos. Thank you. Thank you. Kiitoksia. Onko muita kollegoja, jotka haluaisivat osallistua ei, kiitos. Kiitän teitä kaikkia. Ajalla valmistelua vielä. I, I could speak about... Voisin puhua vaikka Regin roolista koko tässä asiassa. Kun maksusuunnitelma, niin kuin te sitä nimitätte, sisäilmakomissiossa tuleeko se budjettivaliokunnan muodolliseen niin, että virallisehdotukseen niin, että voimme esittää siihen oman näkemyksemme. Tässä on kiinteä yhteistyö tärkeää, se vaikuttaa meihin kaikkein eniten. Ja nyt meillä on maksusuunnitelma, mutta ei varsinaista suunnitelmaa sen suhteen, miten se täytäntöön pannaan. Jan Albrecht sanoi aivan oikeasti, että tämä viittaa vain tuohon vanhan viivästyksen eikä uusiin tuleviin. Ehkäpä Fernandes voi antaa näkemyksensä siitä, millä tavalla tätä yhteistyötä tulee yhdessä tehdä kahden valiokunnan välillä. It was the plan. Kiitoksia, Rauha Nyt piti antaa puheenvuoro kyllä herra Vernansson, mutta haluaisin sanoa kyllä hänelle ja teille kaikille va- kollegoille, että täällä nyt käytiin kovin syvää keskustelua ja me kaikki ymmärrämme, kuinka tärkeitä päätökset ensi vuoden talousarviosta ovat, koska tämä tulee olemaan ihan ratkaiseva hetki muuttaa mallia, muuttaa toimintatapaa, jotta ymmärrettäisiin, mikä on hyväksyttävä taso maksulähteessä, niin kuin herra Olbrecht sanoi. Mutta myös halutaan taata se, miten kohesiopolitiikka jatkossa toimii ja minkälaisia tuloksia voidaan politiikalta odottaa. Tämä on äärimmäisen tärkeää suurelle määrälle jäsenvaltioita. Yli 50 prosenttia investoinneista tulee kohesiopolitiikkapaketista joidenkin jäsenvaltioiden kohdalla. Ja me, me mietimme, miten voimme puolustaa tätä politiikkaa, miten se voi edistää työpaikkoja ja kasvua ja miten voidaan tukea teidän valiokuntaan ja teidän toimijanne, kun pyritään muuttamaan tätä mallia budjetin laatimista vältettäisiin kaikki riskit ja voitaisiin taasa kohesiopolitiikan onnistuminen. Joten olkaa hyvä, voitteko vastata meidän kysymyksiinne? Kiitoksia. Se, mitä komissio esittää, ei ole varsinainen maksusuunnitelma. Siinä on elementtejä, maksujen osalta, jotka liittyvät maksuihin. Tällä hetkellä ei tiedetä, kuinka sitten hoidetaan kuntoon maksuongelma. Nyt on kokonaisvaltainen marginaali, joka liittyy maksuihin tai maksumäärään. Tämä ei koske pelkästään kohesiopolitiikkaa. Tietystikin täytyy tehdä ero sitoumusten ja maksumäärähän välille. Tätä on jo selitettykin. Ja sitten on N plus 3 sääntö. Nyt täytyy kiinnittää huomioon erääseen kysymykseen. Joskus on ihmisiä, jotka puhuvat maksukysymyksistä ja sanovat, että maksuongelma on kohesiopolitiikan etävä ongelma. Ei tämä ole kohesiopolitiikan ongelma. Säännöt, jotka on hyväksytty, eivät ole sellaisia, että niitä olisi kyseenalaistettu niitä täytyy kunnioittaa. Tietystikin tarvitaan myöskin sääntöjä. Onko N plus 3 liian pitkälle menevä? Pitäisikö pitää kiinni N plus 2? Mutta on myös jäsenvaltiot, jotka ovat hyväksyneet että N plus 3 säännön. Jäsenvaltiot ja niiden valtiovarainministerit eivät ole tietoisia siitä rahasta, Raamaistosta on kyse. Se on yksi asia. Tietysti voidaan puhua tietystä luvusta, jonka yläpuolelle menevä osuus on sellainen, että sen suhteen pitää sanoa, että on mahdotonta mennä tämän pidemmälle. Ja, ja tilanne on kestämätön, mikä tämän, tämän rajan yli mennään. Ja kestävä summa maksamattoman rahan osalta tulee jossain kohtaa vastaan. Sitten on tämmöinen control panel, valvontapaneeli, josta näkee sitten, missä vaiheessa hälytyskellot alkavat soida. Mikäli tulee vastaan se raja, jonka jälkeen ollaan riskaapeleissa tilanteessa. Maksujen osalta tämä maksusuunnitelma ei ole varsinainen maksusuunnitelma. Ei tämä koske perustaa vuonna 2016 budjettia, vaan sitä päätään, silloin pistämään täytäntöön. Ja se tulee koskemaan myöskin 2015 budjettia. Tosiasia on, että tämän ongelman ratkaisemiseksi tarjottaisiin tuoretta uutta rahaa. Nyt budjetti on jo pieni. Ja budjetti on sellainen, että joka vuosi varsinkin neuvosto yrittää kutistaa sitä entisestäänkin hyväksytään sitoumuksia ja lupauksia ja siinä toivossa, että ne kaikki eivät toteudu. Ja eräs kysymys, joka täällä esitettiin, liittyi tähän. Kiitän kollegoita, kaikkia näistä kysymyksistä ja koko mielenkiintoista keskustelusta. Joka vuosi on ylijäämää. Mutta joka, vuoden, joka vuonna ylijäämä, toisin kuin mikä olisi normaalia, ei siirrykään seuraavalle vuodelle tämä ylijäämä. Monitussa on joustavuutta, joka johtaa seuraavaan. Marginaali, käyttämätön marginaali vuosi 2016 eteenpäin sitomusten osalta, mikäli niitä ei ole käytetty, niin siirretään kokonaismarginaaliin joustovaran seuraavalle vuodelle, mutta tämä on käyttämätön marginaali sitomusten osalta. Eli tällainen joustavuus välin olemassa, mutta ei maksumäärän osalta. Ja tässä on vakava ongelma oli vuodelta 2014 perintönä. Silloin pyydellä oli 5 miljardia euroa sakkoja ja 20, 24,7 maksamattomia määrärahoja. Ja jäsenvaltiot halusivat ottaa koko tämän rahan itselleen. Tämä 5 miljardia olisi pistää oman taskuunsa. Normaali tilanne olisi ollut se, että tämä raha otetaan, tämä 5 miljardia, ja maksetaan täl, tällä sitten maksamattomia laskuja, jotka olivat suuruutta 24,7 miljardia. Mitä tässä tilanteessa sitten pitäisi tehdä? Pitäisi tarkastella, ää, pitäisikö tai miten monivuotisia rahoituskehyksiä uudestaan uuden tarkastetaan. Esittelijä Olbricht tuntee hyvin tämän kysymyksen. Ja kun tehdään uuden tarkastelun rahoituskehyksille puolivälin arvio, siinä yhteydessä ongelmat pitäisi voida ratkaista. Se tapa, jolla on hoidettu tämä asia, on ollut helppo helppo. Mikäli on viiveitä operatiivisessa ohjelmissa, niin eh, ei tässä voi tehdä niin, että väitetään, että ei ole maksujen suorittamista varten rahaa. Ja sitten rahan kuitenkin käyttämättä. Tämä on poliittista keskustelua. Tosiaan se on, että on hyväksytty rahoituskehykset, monivuotiset sellaiset, joita ei ole kuitenkaan kunnioitettu eikä kompromissia, aikaansaatu kompromissia ole kun, kunnioitettu. Tämä on tosiasia. Kuinka tämä kaikki ratkaistaan? Ja maksamattomien maksujen taso, mikä niiden maksimimäärä voi olla, ja siirrettävä taso. Ja sitten sanotaan, että laskuja tulee niin ja niin paljon, ja sitten mä menen yli tietyn katon, ja sitten on, on tällainen ennaltaehkäisevä tapa hoitaa tämä kuntoon. Minun nähdäkseni oikea tapa ratkaista tämä ongelma on toinen. Tästä saattaa tulla hyvin vaikea taistelu ja monivuotisia ratuskäyksiä joudutaan kenties korjaamaan vuonna 2017. Viesti, joka nähdäkseni on tärkeä, on seuraava. Tosiasia on, että kyse ei ole kohesiopolitiikan ongelmasta. Kyse on säännöistä, jotka kaikki ovat omaksuneet ja hyväksyneet. Ei tämä tarkoita sitä, että olisi parempi uudelleen muokata kohesiopolitiikkaa uuteen uskoon ja kysyä, onko se tarkoituksenmukaista vai ei. Hyvin maks- paljon maksamattomia laskuja on ralleja ja sitten kohesiopolitiikkaa syytetään tästä, koska sääntöjä aina ymmärretä, mutta muutkin kritisoivat kohesiopolitiikkaa siksi, että että ne, nämä tahot ymmärtävät kohesiopolitiikan säännöt. Joskus siksi, että ei ymmärretä, joskus ymmärretään siksi, että ymmärretään. Tutkimus, innovaatiot, työllisyys. Kaikkien voidaan edistää kohesiopolitiikan avulla. Tämä on hyödyksi kaikille jäsenvaltioille, ei pelkästään niille, jotka, myöskin niille, jotka maksavat näitä maksuja, maksavat unionin talousarvioon. Unionin talousarvio on pieni ja tämä budjetti on sellainen, että siinä ei ole varsinaisia omia varoja. Tämä on se todellinen ongelma, josta kenkä puristaa. Se, niin kauan kuin omien varojen ongelma ei ole ratkaistu, aina yhä uudelleen törmätään tähän samaan kysymykseen. Kaksi jäsenvaltiota, Saksa ja Ranska, ovat vastuussa tästä 38 prosenttisesti. 38 prosenttia unionin talousarviosta on Ranskan ja Saksan kontolla. Tämä on tosiasia ja sitten vaaditaan tätä oikeudenmukaista palautusta tai oikeudenmukaista rahanjakoa kaikkien kesken ja sitten käydään nettomaksaja, nettosaaja keskustelua. Tämä on keskustelu, joka aiheuttaa meille ongelmia. Tämä ongelma ei voida ratkaista vuonna 2016. Sitä voidaan yrittää vakiinnuttaa tai jotenkin hillitä – vuonna 2016. Kaikki ponnistukset tullaan kyllä tekemään, jotta kompromissi, joka on saatu aikaan, ja monivuotiset rahoituskehykset ovat asioita, joita ei aseta kyseenalaisiksi, ja että niitä kumpakin kunnioitetaan. Kiitos. Thank you. Thank you very much for the... Kiitoksia kovasti varsin rehellisistä suorista vastauksista kysymyksiimme. Joka tapauksessa olette todellakin tervetullut jatkossakin tänne valiokuntaamme keskustelemaan mielellämme. Tuemme teitä tekemässänne työssä. Sitten edustaja Pirakin. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kollega esitti jo tämän oikean kysymyksen, voimmeko palvella politiikkaa vai olemmeko ryhtyneet jo tekemään alennuksia, näin sanoi siis kollega Volbrist. Ja yliopistolle ja pk kysymys on elämästä tai kuolemasta. Voimme vain olla samaa mieltä siinä, että meidän täytyy pitäytyä säännössä ja maksaa laskut 60 päivän sisään. Kysymys onkin siitä, että voidaanko näin tehdä, voidaanko pitäytyä siinä säännössä. Eli ensinnäkin haluaisin pyydä teitä lisäämään pienen kappaleen tänne, joka koskee tämän viiveen kestävyyttä. Ja toisena kollegoiden kysymyksiin tarkoituksena on lisätä pieni tarkistus, joka koskee komission maksusuunnitelmaa, jonka se on jo esitellyt. Ja luonnollisestikin katsotaan vain sitä, että onko siinä kysymys maksuelementeistä. Kolmanneksi maat joilla on talousongelmia ja miten ne kykenevät perustelemaan rakenneuudistuksia maissa, joissa on ongelmia, tai uusissa jäsenvaltioissa. Meidän täytyy siis, siis tavalla tai toisella ottaa ne tässä huomioon. Jään odottamaan teidän panostuksemme. Kiitoksia. Okay, thank you. Thank you very... Kiitoksia kovin paljon. Meillähän on täällä komission edustaja paikalla. Haluaisitteko te sanoa nyt jotain vai vähän seuraavan kohtaan? Kiitoksia. Sitten mennään eteenpäin. Niin hetkinen vielä, täytyy vielä muistuttaa teitä ja sanoa, että Rovas Piraki laatii lausuntoa budjettiasain valiokunnalle trilogin mandattia varten ja sinne että aikaraja on tiistaina 12.5. Sopiiko tämä teille hyvä? Näin ollen pystymme äänestämään sitten 17. kesäkuuta kokouksessa ja budjettivaliokunnassa äänestetään 22. 23. kesäkuuta joten tämä lausunto on siis ajoissa. Siis 12.5. mennessä tarkistuksesta seuraava kohta esityslistalla. Julkisen yksityisen kumppanuuden delegoidut säädökset. Olemme saaneet hyväksytyn säädöksen komission hyväksymän säädöksen delegoidut säädökset liittyvät tähän yksityisen julkisen sektorin kumppanuuteen aivan erityisesti. Tämä liittyy tuen saajien korvaamiseen ja vastuukysymyksen minimivaatimuksiin, jotka pitäisi ottaa mukaan tällaisiin kumppanuussopimuksiin. Tämä on varsin tekninen ehdotus, siitä kerrottiin parlamentille kaikilla kielillä 28. helmikuuta ja te saitte tästä tiedon 29. helmikuuta sähköpostin kautta. Parlamentti voi vastustaa delegoitosäädöksen kahden kuukauden aluajalla ilmoituksesta. Sen pitää sitten tässä hyväksyä tätä varten päätöslauselma, jonka vastuuvaliokunta on laatinut. Siellä esitetään perustelut, minkä takia parlamentti hyväksyy säännön 105. Jos halutaan, valiokunta voi pyytää pidennystä tähän kahden kuukauden aikaan. Jos valiokunta ei tee mitään, delegoitusäädös on hyväksytty kahden kuukauden jälkeen. Tämä menettelytavasta nyt annan puheenvuoron komission edustajille. He voivat lyhyesti esitellä tähän taustaa asialle. And good morning. Kiitoksia, hyvää huomenta. Esitän hyvän, hyvin lyhyen esityksen. Kerron tästä taustasta delegoidussa säädöksissä. Komissio tietysti mielellään tarjoaa teille lisää teknisiä yksityiskohtia myöhemmin. Haluaisin vain sanoa, että kolme artiklaa 63-65 ovat yhteislainsäädäntöön käyttöön ottamia siitä syystä, että voitaisiin tarjota lisäselvyyttä toimintoihin, joita hoidetaan näiden julkisten ja yksityisten kumppanuussuhteiden avulla. Yksi artiklasta pyrkii määrittelemään sen, millä tavalla tällaista kumppanuutta voidaan pitää edunsaajana. Se on artikla 63. Ja lainsääntäjät antoi komissiolle mahdollisuuden määritellä lisäehtoja, joita sovellettaisiin silloin, kun edunsaaja muuttuu. Eli näin varmistaudutaan siitä, että koska kyseessä tämä kumppanuussuhteet ovat niin monimutkaisia rakenteelta, voidaan varmistautua siitä, että kun yksi kumppaneista muuttuu ja tällä on vaikutus edunsaajiin, niin ne ehdot, joista on sovittu, voidaan siirtää yhdeltä toiselle. Eli Tämä asettaa ne ehdot, joiden avulla varmistaudutaan siitä, että ainakin sama palvelutaso säilyy myös korvaajalle, joka vaaditaan tässä alkuperäisessä sopimuksessa. Toinen asia delegoidussa säädöksessä viittaa artiklaan 64. Tämäkin on jälleen kovin teknistä. Se tarjoaa erityispoikkeuksen, joka tietyissä olosuhteissa mahdollistaa sen, että yksityinen ja julkinen kumppanuussuhde, joka on siis julkisen osapuolen kanssa solmittu, mahdollistaa sen, että yksityinen puoli voi ottaa huomioon tämän kustannuksen, joka on tapahtunut. Ja näin ollen tässä tässä tapauksessa on erityinen tili, jolla varmistetaan siitä, että raha hoidetaan oikein. Ja komissio sitten asettaa ne ehdot ja ne sopimusehdot, joita täytyisi täyttää tässä erityistilanteessa. Tämä sisältää muun muassa tilintarkastusvelvoitteet ja raportoinnit. Eli tämä on sisällöltään tämä delegoitu säännös. Se on kovin tekninen. Se asettaa erityiset ehdot yksityisten ja julkisen puolen kumppanuuksille, jotka toimivat artikkelien 63 ja 64 nojalla. Kiitoksia. Thank you very much for this brief. Kiitoksia tästä lyhyestä esittelystä. Haluatko joku valiokunnan jäsen tässä vaiheessa puheenvuoron? Mitä tahansa kommenttia varten? Ei. Kiitoksia. Siinä tapauksessa ehdotan, että valiokunta ei pyydä pidennystä kahden kuukauden aikarajan, jonka aikana voi vastalauseita esittää. Ja aikaraja on sitten maanantaina 11.5. kello 5 iltapäivällä. Siihen mennessä voitte lähettää sihteeristölle minkä tahansa päätöslauselman vastalauseesta tätä täsäädöstä vastaan, jos sellaisia halutaan esittää. Sopiiko tämä? Hyvä, kiitos. Seuraavaksi meidän pitää hyväksyä koordinaattoreiden päätökset. He tapasivat eilen. Ja päätökset lähetettiin teille sähköpostitse. Vastustaako joku Rova Krell? Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Näinä kuulemisia koskevan ohjelman toiselle vuosipuoliskolle – ja me päätimme jo, että me noudatamme kansanpuolen ehdotusta, joka liittyy yksinkertaistamiseen, byrokratian purkuun, investointirahastot, niin ikään olivat aiheina. Kroatian delegaatiomatkan yhteydessä voimme tavata Adrian meren asukkaita ja tämä on se syy, miksi me tarvitsemme vain kansanpuolen ehdotusta tätä kuulemista varten minun mielestäni. Jens, our discussion, yes. Kyllä, eilisen keskustelumme lopuksi minä kysyin kaikilta ryhmiltä, että ehdottaisivat kirjallisesti, jos on mitään ehdotuksia kuulemisista. Siksi tämä on kirjattu tässä muodossa pöytäkirjaan. Mutta me voimme kyllä muuttaa sitä, jos te ehdottomasti haluatte. ja haluat perustaa tämän ensimmäisen kuulemisen. Herra Van Nistelrooy. When I, when I was reading the... Niin tässä samasta kohdasta, kun luin tätä pöytäkirjaa, niin minulla ei ollut niin hyvä tunne, koska siinä ei ollut oikein kirjattu tätä keskustelua. Minusta me keskustelimme 15 minuuttia näistä kuulemisista. Eikä siinä pelkästään keksitty ajatuksia siis ennen toukokuun loppua, vaan minä sanon, että että käytetään siihen tämän viikko eikä jonnekin 29. päivää asti. Ei, me haluamme tehdä työtä. Pääongelmana on se, että meillä ei ole Euroopan komissiosta selkeää ehdotusta ja työ hidastuu. Haluamme tämän toisella tavalla. Emme odottaa kuukausikaupalla esittää uusia ajatuksia. Ei, kun tällä viikolla esitetään ajatukset. Ja aivan kuten Krell totesi, me haluamme työstää tätä yksinkertaista ajatusta – Haluamme kuulemisen ja muut toiminnot. Tämä ei liity mitenkään Adrian Joonian meren strategiaan, makroalueen strategiaan. Minun mielestäni siis. Let us respect. Uh... Hyvä tässä sitten kunnioitetaan kaikkien ryhmien mielipiteitä. Jos on sitten uusista e, kuulemisista ehdotuksia, niin odotamme näitä ehdotuksia, niin kuin eilen sovimme, mutta hyväksymme, että mitä tulee tähän kuulemiseen, me kaikki olemme samaa mieltä ja odotamme teiltä sitten kirjasta ehdotusta, voit lähettää sen puhemiehistölle. Kiitoksia. Se tullaan saamankin varsin pian sovimme siitä, että tämä kuuleminen järjestetään ja lähetetään mahdollisimman nopeasti ehdotus äh, puhemiehistöön ja kaikkia muita ryhmiä, ryhmiä kehotetaan tekemään ehdotuksia sitten muusta kuulemisesta. Sopiiko näin? Herra Zeller. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan pieni huomautus vain. Huomasin, että koordinaatiot, koordinaatiot eivät halunneet, että, että valiokunta antaa lausunnon komission pyynnöstä antaa 630 000 euroa teknistä apua varten globalisaatiorahastolle. Meidän pitäisi todellakin keskustella keskenämme, onko tämä globalisaatiorahasto se, mitä varten se perustettiin, toimiko se tavalla. Kyse on varjobudjetista. Kaikki, mikä menee tuon rahaston kautta, täytyy ottaa pois muista budjettikohdista. Ja juuri keskustelimme siitä, kuinka vaikea tilanne nytkin jo on. Minun nähdäkseni vaalikauden jälkeen, tai nyt kun vaalikausi on vasta vuoden mittainen, 27 tukipyyntö on tullut globalisaatiorahaston kautta jäsenvaltiolta. Suurin osa niistä on käyty lävitse, ja näille suurimmassa osalla ei mitään tekemistä globalisaation kanssa, vaan kyse pelkästään siitä, että tällä tavalla halutaan rahoittaa työmarkkinatoimia. Asioita kuuluvat normaalisti jäsenvaltioiden kontolle. Eurooppalaista rahaa yhdetään tähän, minkä jäsenvaltio itse pitäisi hoitaa. Eikä tämä ole tämän koko rahaston tarkoitusperä. Ei tämä mielekästä. Mikäli suuri yritys, kuten Air France, antaa potkut kolme tuhannelle ihmiselle. Tämä on ikävä asia, mutta ei tämä liity globaalistumiseen vaan kyse on siitä, että tällä lentoyhtiöllä on ollut huonoa hallintoa, huono johto viime vuosina. Ja kyse on val- valtion yrityksistä, joka sitten haluaa harjoittaa euro- työmarkkinapolitiikkaa eurooppalaisilla rahoilla, eikä tämä tätä varten tämä olemassa. Ja sitten komissio pitäisi antaa teknistä apua vielä tätä varten. Niin minä kyllä kysyn, mistä tämä raha sitten nyhjäistään, mikäli jäsenvaltiot omasta kansallisesta osuudestaan, joka on annettu sosiaalirahastoa varten, ottaisivat Euroopan jäsenvaltiot käyttäisivät sosiaalirahastoa tällaisiin työmarkkinatoimiin, niin hyvä niin, mutta ei tätä rahaa saa yhtään muilta, muista budjettikohdista. Thank you. Uh, I just have to mention that it... Täytyy mainita se, että tämä on koordinaattorinen päätös ensinnäkin toiseksi en aio kommentoida joka ikistä päätöstä erikseen Rovakrea. Tässä voi olla ongelma, mutta ei tätä kaikkea voida lausuntoon laittaa tai lausunnon avulla ratkaista. Pohdin tässä, mikäli meidän valikuntamme toden totta haluaa, että yleisellä tasolla tarkastellaan globalisaatiorahastoa ja sen toiminnan mielekkyyttä. Me voimme käydä siitä keskustelua ja laatia valiokunta mietinnön tai jotain tämän tapaista. Minun tietääkseni asetus globalisaatiorahaston taustalla on hyväksytty ja se pätee. Ja kenties välitarkastuksen tai puolivälin tarkastuksen yhteydessä voitaisiin antaa kiperäkin kritiikkiä ja siinä vaiheessa voit ilmaista kantasi tarkemmin. Ja haluaisin vain nyt mainita tämän. Minun mielestäni tässä on ongelma. Aiemmin lähetettiin kirjelmiä budjettivaliokunnalle esimerkiksi josta äänestettiin yksimielisesti. Nyt tehdään enemmistöpäätöksiä. Minä sanoisin, että kun tarkastetaan tämän asian suuruusluokkaa, niin en minä täysin näe näissä globalisaatio vaikutusten rajoittamiseen ja haluaisin ryhtyä. Just a remark on... Um... Ja yksi huomio tästä kohdasta Pitäisikö laittaa lausunto? Ei mitään lausuntoa, ei ollut kyse järjestelmästä, vaan teknisestä avustuksesta. Joten tämä on hyvin rajoittunut, rajallinen kysymys ja katsotaan sitten, miten tämä saadaan esityslistalle. On enemmän kannustimia tai mahdollisuuksia, välineitä, joita voimme käyttää, jotta keskustelu alkaisi oikean suuntaisesti. Ajatellaan tätä asiaa yhdessä, mutta ei mitään lausuntoa tässä teknisestä avustuksesta kylläkään. Wollte nur sichergestellt wissen, dass diese... Olisin olla varma siitä, että tämä 360 000 euroa, jota tässä vaaditaan, ei kato sitten rakenne- ja kohesiopolitiikan puolelta, mikä tämä sosiaalirahastosta, niin se on sitten minulle saman tekevää. Se on ihan oikea juttua, mutta alukehysrahastosta ja kohesiorahastosta ette tätä rahaa kyllä ota. Okay, the answer is that uh, it was... Vastaus on siis että tämä oli koordinaattorien päätös tästä erityisestä vaihtoehdosta laatia lausunto tulevaisuudessa. Voimme aina keskustella tästä ongelmasta ja eh, yrittää miettiä, miten tätä kantaa sitten selitämme. Ja tässä tuli kysymyksiä tämän rahaston molemmassa eh, on syistä, joka onko muita kommentteja vielä? joten pöytäkirjat myös on sitten hyväksytty näine muutoksine koskien kuulemisia. Muut asiat, onko sellaista? Ei ole. Minun täytyy vielä kertoa teille, että seuraava kokouksemme pidetään keskiviikkona 17. kesäkuuta aamulla kello 9. Ja haluaisin kiittää meidän kaikkien puolesta tulkkeja. Kiitoksia teidän tekemästänne työstä. Ja kokous päättyy ja toivotan hyvää päivän jatkoa.